Minulle on hyvin suuri kunnia ja ilo toivottaa tervetulleeksi monivuotinen kollegamme Thomas Hendrik Ilves Euroopan parlamenttiin. Herra Ilves on palannut paikkaan, jossa hän toimi vuosia Euroopan parlamentin jäsenenä. Tänään hän on täällä jo toista kertaa nykyominaisuudessaan. Viron presidenttinä. Hyvä kollega herra Ilves, arvoisa presidentti, on suuri ilo saada toivottaa teidät tervetulleeksi jokomme ja annan puheenvuoron teille saman tien puheenvuoron Viron presidentille. Hyvät naiset ja herrat, aloitan pyytämällä anteeksi, että ääneni on hiukan huonona, mutta toin jotakin siis mukanani Virosta. Kymmenen vuotta sitten lähdin tästä salista ja otin vastaan uuden tehtävän omassa maassa.